ja 17. joulukuuta 2010 tulee olemaan näissä asiakirjoissa päivämääränä kolme kuukautta aikaa, sitten ottaa niihin kantaa. Ja näistä nämä kaikki asiakirjat vuodelta 2010. Tämän istunnon pöytäkirja ö, sitten on hyväksyttävänä ensi vuoden ensimmäisessä istunnossa, eli kukaan vastusta, niin tämä, ö, nämä päätös